Proszę Państwa, <clears throat> wznawiamy posiedzenie. Me aloitamme esityslistan kohdalla. joka on omistettu Asorien delegaatiolle oli marraskuussa viiva viides päivää Asareilla Portugalissa. Kollega Ribeiro järjesti tämän matkan missia yhdessä kollega Santasin kanssa. Tämän käynnin aikana pystymme perehtymään Asarien maanviljelykseen, joka on erittäin omaperäistä. Opimme ongelmista, jotka liittyivät maidon tuotantoon. joka on erityisen tärkeää Assorin maataloudessa verrattuna muihin Euroopan alueisiin. Varapuheenjohtaja Andrieu oli paikalla, Vacherovski tässä Iseke Vegas. Ja mainitsemani järjestäjät. Sihteeristä on valmistanut tästä raportin, joka teillä on. Ja nyt annan puheenvuoron Rova Ribeirulle. No, obrigada, Sr. Presidente. Bem, caros colegas, permitam-me que manifeste enorme satisfação e orgulho. Hyvät kollegat, minä haluaisin osoittaa iloni siitä, että tässä valiokunnassa saamme keskustella Azorien asiasta. Azorien maitotuotteet ovat suurissa vaikeuksissa paraikaa. Kiitokset teille kaikille, jotka osallistuitte tähän. Wojciechowskia kiitän erityisesti ja myös Albert Dessiä. He ovat kovasti auttaneet tämän matkan onnistumisesta. Kiitokset myös avustajille, kansanpuolueen avustajille ja kaikille, jotka ovat auttaneet järjestelyissä. Nyt kun esittelen tätä teille, niin itse asiassa saan esitellä teille myös niitä valtavia vaikeuksia, joihin kaukaiset merentakaisetkin alueet ovat ajautuneet. Tämä liittyy maantieteellisistäkin syistä ja tällaisessa tilanteessa. Maidon tuotanto on haasteellista. Tosin Asoreilla tuotettu maito on hyvin laadukasta. Venäjän kauppakielto tietysti vaikuttaa kovasti ja koko saaren talous perustuu pitkälti maitoon. Ongelma ei ole pelkästään taloudellinen sinänsä, vaan myös yhteiskunnallinen ja perheisiin liittyvä ongelma. Kyse on myös luonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä ja ympäristön suojelusta näillä takaisilla alueilla. On syytä pyrkiä historiallisista ja kulttuurisistakin syistä säilyttämään maidon tuotanto Asoreilla. Lehmät, maitoa tuottavat lehmät saavat kulkea vapaasti Asoreilla. Ja me toivomme, että Asoreilla maidon tuotanto säilyisi. Ja totta kai, kai ajat ovat vaikeat kaikkien kannalta. Ja tämä kriisi on hyvin hankala, varsinkin asorien kannalta. Me emme tietenkään toivo minkäänlaista myönteistä syrjintää, positiivista syrjintää tässä sen enempää, vaan toivon, että artiklaa 349 unionin toiminnasta kuitenkin noudatettaisiin merentakaisten alueiden säännöstöä siis. Muussa tapauksessa me nimittäin emme onnistu ollenkaan toimimaan kilpailukykyisesti ja tasapain, tasa-arvoisesti muiden unionin alueiden kanssa varsinkin kun ajattelemme sitten myös maidon jalostustyötä ja siihen liittyviä kustannuksia. Toivomme, että komissio hyväksyisi nyt nämä suotuisat keinot Asoreja ajatellen ja näin voisimme sitten jatkaa kaukaisilla alueilla. Tämä uudelleen tarkastelu on tarkoitus toteuttaa vuonna 2017. Asorien maito on unilaiten tuottamaa. Olen teille sitä tuonutkin tänne. Se on tällainen maatalousosuuskunta ja olen teille tuonut unilaiten tuotteita maitettavaksi. Vetän puheenvuoron. Herra Santosille. Ja Selimovicille, joka halusi puhua. Thank you very much. Uh, uh, Kiitoksia oikein paljon. Minä haluaisin vain nostaa tämän kysymyksen esiin. Tiedän, että se on äh, nostettu jo aikaisemmin esiin, mutta olen kyllä kovin huolissani siitä, että Envin ja Agrin kokoukset järjestetään samaan aikaan. Se ei aiheuta ongelmia pelkästään meille, jotka olemme kummassakin valiokunnassa, emme voi olla samassa kokouksessa sama, kahdessa kokouksessa samaan aikaan, vaan se aiheuttaa meille myös ongelman siinä, ettemme pysty seuraamaan sitä, mitä Envissä tapahtuu, joka liittyy siihen, mitä me teemme täällä Agrissa. Tänään he puhuvat Estan raportista ja keskustelevat siitä. Ja se on erittäin tärkeää meille tässä valiokunnassa. Tiedän, että tämä asia on ollut esillä. Tiedän, että ongelmia on, mutta haluaisin kuitenkin pyytää teitä, jos muutkin tukevat tätä, että katsottaisiin, että eivät kaikki kokoukset olisi samaan aikaan, ainakin vain jotkut olisivat eri aikaan, kun on kyse asioista, jotka ovat tärkeitä kummallekin valiokunnalle. Albert, no, Mr. Uh, bardzo proszę pana posła. tuollainen hallinnollinen näkökohta. Ja nyt palaamme Portugalin missioon ja niin herra Santos. Niin. Minä haluaisin, Minä haluaisin sanoa, että Asaretten vierailu oli erittäin tärkeä. Ei ainoastaan Asaretten maattaloussektorin kannalta, vaan toivokseni kaikille, jotka ovat ottaneet osaa tähän vierailuun. Haluaisin puolestani erityisesti kiittää kollega Pakia SD-ryhmästä, joka oli matkalla. Ja kiittäisin Anna Camilloa assisten, assistenttiani. jotka valmistelivat tätä käyntiä. Ja kiitän erityisesti Asareiden edustajia parlamentissa. Meillä oli mahdollisuus puhua ihmisille suoraan ja nähdä omin silmin Asareiden maatalouden tilannetta. Tilanne poikkeaa muun Euroopan, Manner-Euroopan tilanteesta. Kiinnitimme erityisesti huomiota maidon tuotantoon, koska se on Asoreiden maataloudelle tärkein sektori ja sitä kautta Asoreiden taloudelle tärkein. Ja sektori kärsi monista asioista Venäjän tuontikielosta, joka on vaikuttanut Euroopan maitomarkkinoihin samoin maitokiintiöiden loppu. Maitokiintiöt tarjosivat keskipitkän aikavälin kestävyyttä Asoreiden toteutella. Nämä tekijät kokonaisuudessaan luovat taustan sektorin vaikeuksille. Totta kai se, että Asarit on etäinen alue, vaikeuttaa tilannetta. Maiden tuotantokustannukset ovat korkeammat Asareilla kuin muualla. tämä sitten otetaan huomioon erilaisissa rahoitusvälineissä, mutta ne on suunniteltu normaalioloihin, mutta Asaret on kriisissä – asareiden maito, maidon tuotanto, karjatalous, siellä eläinten terveydestä huolehditaan, huolehditaan hyvin ja karja on laitumella lähes ympäri vuoden. Asarilla on tehty kaikki mahdollinen, jotta ihmiset voisivat työllistää maaseudulla että nuoret saisivat töitä. kartaloudessa maitosektorilla viljelijät ovat kymmenen vuotta nuorempia kuin muualla Euroopassa keskimäärin. Asarit on panostanut maatalouden monimuotoisuuteen, mutta rajoitteita syntyy siitä, että viljeltävä maa on rajo- vähäistä. Siellä on paljon vuoria, tulivuoria, olkaanista maaperää, mikä haittaa maatalouden monimuotoistamista. Eli maan tilanne ja ilmasto ovat erittäin poikkeuksellisia, mikä oikeuttaa asareiden erityiskohtelun. Ja on totta, että rakennerahastot ovat mahdollistaneet maitotalouden ja maatalouden vahvistamisen. Ja ne ovat kyenneet pehmentämään kriisin vaikutuksia. Maatalous on myös erittäin tärkeää maiseman, maiseman kannalta turismin kannalta. Asarit, se on tärkeää sitten turismille ja Asarit on panostanut turismiin. Kiittäisin varapuheenjohtaja Andreata ja komission varapuheenjohtajaa, jotka olivat tässä kokouksessa tällä vierailulla ja ottivat erittäin aktiivisesti osaa vierailulla. Ja toivon, että teillä on nyt selkeä näkemys tilanteesta ja haluaa auttaa tätä etäistä aluetta. Herra Nicholsonin maitoa käsittelevä mietintö hyväksyttiin Euroopan parlamentissa ja siinä viitattiin etäisimpien aloitteen tilanteeseen ja Asoreihin. Ja maatalousvaliokuntana meidän täytyy puolustaa kaikkia sektoreita. Zgłosiło się dwóch kolegów, członków delegacji, pan poseł Andrew i pan poseł Des. Pan poseł Andrew jako pierwszy. Oui, merci Monsieur le, le Président. Je voudrais juste très, très rapidement d'abord. Euh... Niin, Kiitokset puheenjohtaja. Niin, kiitokset Riverulle ja Santosille. Todellakin tämä vierailu oli erinomainen. Kiitokset Sofialle ja Ricardolle tämän järjestämisestä tottisesti. Me näin ollen saimme paremman käsityksen siitä, mitä Azoreilla tarkoittaa tämä lehmien tilanne ja miten sitten taloudellinen toiminta ja sen suhde varsinaisesti tuohon itse omaan alueeseen on vahva ja näin meidän komission jäsenemmekin myös, siis Hogan, hänenkin toivoisin menevän kyllä paikan päälle. Ja näin sitten voitaisiin sitten saada oikeasti konkreettista käsitystä siitä, mitä tarkoittaa maidon tuotannon kriisi ja mitä todellakin tällaisessa erityiskriisitilanteessa tämä tarkoittaa alueen talouteen. Ja on hyvinkin merkittävää uudelleen organisoida tätä maitosektoria, se on totta. Ja nämä merentakaiset, kaukaiset alueet, niiden erityispiirteet täytyy tietysti ottaa huomioon, kun ajattelemme näitä yhdeksää saarta ja saaristoalueita ylipäätään. Ongelmia on vaikka kuinka paljon, kun aivetetään, miten pääsee markkinoille, miten sitten pääsee liikkumaan ja niin poispäin eh, koko unionin alueelle. Eli kyllä tässä on huomattavia hankaluuksia kaikin tavoin liikkuvuuden kannalta ja kuljetusten kannalta. Se liittyy itse saaristoalueisiin ylipäätään ja sitten taas saaris, saarten välillä ja sitten myös tietysti suhteessa Manner-Eurooppaan. Ja Ribeiron ja Santosin ehdotuksessa todellakin toivotaan nyt tämän uudistuksen tasapainottamista ja sitä, että voitaisiin nyt myös muokata nämä uudistukset näihin erityisalueisiin. Ja uskon, että me sitten vastuullisesti etenemme, näin me voimme tämän vierailun jälkeen oikealla tavalla vastuullisesti korjata tätä ohjelmaa. Nämä saaret ovat aivan erityisluonteisia sekä unionin, unionin kokonaispolitiikassa että tässä erityispolitiikassa, joka koskee näitä kaukaisia alueita. Eli nämä erityispiirteet täytyy totta totisesti ottaa huomioon, varsinkin Asorien erityispiirteet sellaisenaan kuin olemme ne saaneet tämän vierailun aikana nähdä. To proszę pan poseł Des. Ja, för... Suomen e, kopin tulkit ilmoittavat, että valitettavasti joudumme keskeyttämään tulkkauksen suomen kieleen toiminnallisista syistä. Suomea voi kuitenkin edelleen puhua täällä kokouksessa vielä. Pahoittelemme tilannetta. Hat wirklich zur Weiterbildung beigetragen. Es ist schon interessant, wenn man von Brüssel nach Lissabon eine gewisse Zeit äh, mit dem Flugzeug unterwegs ist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 Uh, wat is uw oordeel over de Europese Commissie die aangeeft geen nieuwe dierenwelzijnstrategie te willen uh, opzetten? Dank u. Pan poseł Agnew. Thank you, Chairman. Uh, earlier in the presentation, we heard that uh, the speaker favoured vaccination to cope with foot and mouth disease as opposed to stamping out.